Ja nyt aiomme tarkastella seuraavaa kohtaa, joka on komission julkilausuma, joka koskee ää, maailman humanitaarisen avun huippukokouksen valmistelua. Neuvoston edustaja, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa toteamalla, että minun mielestäni huippukokous tarjoaa todellisen mahdollisuuden koko maailman yhteisölle, mahdollisuuden, jota ei saa päästä käsistä. Maailman humanitaarisen avun huippukokous sen valmisteluissa neuvosto ja komissio ovat olleet kärjessä valmistelemassa ähm, Euroopan unionin äh, linjaa ulkosuhdehallinnon kanssa luonnollisesti läheisessä yhteistyössä. Me neuvostossa haluamme, että humanitaarisen avun huippukouksesta tulee menestys. Ähm, me olemme olleet yhteydessä kaikkiin avaintahoihin, YK, humanitaariset järjestöt, EU, toimielimet, jäsenvaltiot, muut YK, jäsenvaltiot ja sidosryhmät. Ehkä voisin mainita kaikkein tärkeimpiä seikkoja, äh, joita jäsenvaltiot tältä huippukokoukselta toivovat. Me toivomme, että äh, maailman yhteisö sitoutuu uudelleen humanitaarisiin arvoihin ja humanitaaristen kriisien syihin on puututtava. Konfliktit tulee ratkaista rauhanomaisesti ja tulee ennaltaehkäistä uusien konfliktien syntyminen. Kaikki toimijat on otettava mukaan tähän työhön ja kaikkien toimijoiden on kunnioitettava kansainvälistä humanitaarista lakia. Mm, toistan sen, mitä sanoin keskustelussa kaksi viikkoa sitten Brysselissä. Rikkomukset, kuten esimerkiksi hyökkäykset kouluihin tai sairaaloihin, ovat asia, joita ei missään nimessä hyväksytä. Kansainvälinen humanitaarinen laki on pidettävä esillä eh, ja eh, sitä rikkovat tahot on saatettava vastuuseen teoistaan. Kansainvälinen humanitaarinen laki ja sen kunnioittaminen liittyy myös keskeiseen aiheeseen huippukokouksessa, nimittäin se, että ihmiset ovat humanitaaristen toimien keskiössä. Meidän on todella kuunneltava kansalaisia ihmisiä ja lisäksi meidän on äh, pyrittävää äh, kerta kaikkiaan kitkemään pois sukupuoleen liittyvä väkivalta kriiseissä. Ei naisia ja tyttöjä saa nähdä kuitenkaan vain uhreina, vaan myös vastuullisina toimijoina. Puheenjohtajavaltio katsoo, että humanitaarista apua voidaan parantaa entisestään innovaatioiden kautta, esimerkiksi humanitaarisen avun rahoitusta parantamalla, kumppanuuksia löytämällä. Esimerkiksi puheenjohtaja valtio on pyrkinyt löytämään uusia kumppaneita tällä alalla ja Istanbulissahan nämä uusista rahoitusmahdollisuuksista keskustellaan. Kun puhutaan humanitaarisen avun rahoituksesta, niin EU ja jäsenvaltiot ovat 15 merkittävimmän lahjoittajan joukossa maailmanlaajuisesti ja yhdessä Turkin kanssa – humanitaarisen avun rahoituksesta keskustellaan 15 tärkeimmän humanitaarista apua antavan tai kanavoivan järjestön kanssa. Me itse asiassa ensimmäistä Sherpa-kokousta isännöimme Amsterdamissa vastikään yhdessä Maailmanpankin kanssa. Olemme myös ajaneet työtä humanitaarisen avun läpinäkyvyydestä. Haluamme kiittää yhdistynyttä kuningaskuntaa toisen ja kolmannen Sherpa-kokouksen isännöinnistä neljässä näistä kokouksista tulee, tullaan pitämään Ruotsissa. New Yorkissa sitä valmistellaan parhaillaan. Neuvoston puheenjohtajavaltiona haluaisimme, että mahdollisimman monet lahjoittajat ja humanitaariset järjestöt sitoutuisivat näihin ehdotuksiin. Lopussa haluan kiittää Euroopan parlamenttia teidän kiinnostuksestanne, teidän neuvoistanne ja ohjeistanne Eh, Euroopan parlamentin osallistuminen tähän työhön osoittaa teidän sitoumuksenne ja nyt eh, haluan mielelläni kuulla teidän kantojanne ja myös teidän eh, odotuksistanne ennen Istanbulin huippukokousta. Kiitos oikein paljon puhemies. Merci beaucoup. La parole... Kiitoksia. Stylianides komissiosta seuraavana. Hyvät kollegat, hyvät ystävät, hyvä ministeri. Meillä on enää 12 päivää tähän äh, humanitaariseen huippukokoukseen, joka on ainutlaatuinen mahdollisuus meille äh, saada aikaan todellista muutosta, äh, tehdä historiaa välittämällä äh, selvä viesti ympäri maailmaa, että globaali humanitaarinen kriisi ja äh, kärsimys tarvii yhteistä toimintaa. Tämä ei, huippukokous ei voisi olla ajankohtaisempi. Ne haasteet, joita meillä on edessämme, ovat valtaisia. Viime vuonna humanitaarisella avulla autettiin yli 100 miljoonaa ihmistä pakolaisuus on suurinta toisen maailmansodan jälkeen. Miljoonat pakenevat konflikteja ja jättävät kotinsa paetakseen katastrofeja, ilmastonmuutosta ja ihmiset ovat pakolaisina pidempään kuin koskaan aikaisemmin. Se tapa, jolla olemme vastanneet kasvaviin tarpeisiin ei ole enää kestävä. Kriisin kohdanneet ihmiset kaipaavat ihmisarvoista elämää eikä vain apua. Emme voi jatkaa kuten tähän mennessä. Humanitaarisen avun antajat jatkavat toimintaansa haastavissa olosuhteissa, mutta muiden toimijoiden on osallistuttava myös jotta humanitaarisesta järjestelmästä tulisi tehokkaampi, eh, mutta myös jotta ennaltaehkäistäisiin konflikteja, eh, vähennettäisiin katastrofien riskejä ja voimaannuttaisiin yhteisöjä. Ei ole mitään salaituus eh, se, että meillä oli korkeammat odotukset sille, että saataisiin poliittisia tuloksia tästä huippukokouksesta, mutta toivon kuitenkin, että Istanbulissa saadaan aikaan vahva visio tulevaisuudelle. YK agenda on erittäin hyvä toimintapohja. Euroopan unioni on sitoutunut tekemään osaansa tämän, sen päätöslauselman pohjalta, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa maailman humanitaarisesta huippukokouksesta. Äh, arvostan myös teidän panostanne meidän prioriteettiemme muotoilussa. Sen takia olen erityisen iloinen siitä, että Euroopan parlamentin jäsenet tulevat osallistumaan tähän huippukokoukseen. Teidän osallistumisenne on erittäin tärkeää meille ja me varmistamme, mistimme YKssa teidän osallistumisenne korkeimmalla tasolla. Euroopan unionina menemme huippukokoukseen eh, kolmen tavoitteen kanssa ja kiitän tässä alankomainen puheenjohtaja eh, valtiota ja myös edeltäviä puheenjohtajavaltioita. Ensimmäinen on se, että ei kunnioiteta kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Me Näemme sen tänä päivänä ja se ei ole hyväksyttävää. Siviilejä vastaan hyökätään, sairaaloita ja kouluja tuhotaan, humanitaariset avustustyöntekijät ja lääkärit joutuvat uhreiksi. Tämä on pysäytettävä. Siksi haluamme, että perushumanitaarisia arvoja ylläpidetään ja vahvistetaan. Me vaadimme, että kansainvälistä humanitaarista oikeutta kunnioitetaan ja haluamme, että huippukokouksessa uudelleen vahvistetaan sen keskeinen asema. Olen eh, erittäin eh, tyytyväinen Euroopan parlamentin eh, viimeisimpään päätöslauselmaan, jossa käsitellään hyökkäyksiä sairaaloihin ja kouluihin ja sanotaan, että se, ne ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaukset vastaisia. Me haluamme tehokkaampaa toimintaa, äh, enemmän joustavuutta ja rahoituksen ennakoitavuutta. Me haluamme myös yksityisen sektorin mukaan. Tätä varten me olemme osallistuneet keskusteluihin, jotta joka seurasi äh, korkean tason paneelia humanitaarisesta rahoituksesta. Äh, lisäksi me haluamme vahvistaa humanitaarisen avun ja kehitysavun linkkiä ja äh, tehdä läheisempää yhteistyötä kumppanien kanssa, erityisesti kun on kyse pitkäaikaista pakolaisuudesta. Tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että nämä ihmiset pääsevät itsenäiseen elämään käsiksi. Meidän tiedonantomme ähm, siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta, jonka me hyväksymme 26. huhtikuuta. Me äh, tulemme käsittelemään näitä avainkysymyksiä ja äh, haluamme saada aikaan vahvoja sitoumuksia. Odotamme, että muut toimijat toimivat samalla tavoin. Jotta tämä huippukokous voisi onnistua, tarvitaan poliittisia sitoumuksia korkeimmalla tasolla. Tämä eh, luo tien tehokkaalle jatkotoimille, koska huippukokous ei ole pelkästään kuukausien valmistelutyön huipentuma, vaan se on myös alku sille, että kansainvälinen humanitaarinen järjestelmä uudistuu sitä kautta, että meidän sitoumuksemme toteutetaan. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä komissaari. Näin aloitetaan ryhmäpuheenvuoroilla. Edustaja Zaborska ensimmäisenä. Hän ei ole paikalla kuitenkaan. Guerrero Salom, kolme minuuttia. Mm-hmm. Muchas gracias, señora Kiitos puhemies. Haluaisin aivan ensin todeta, että tämä huippukokous pidetään hyvin vaikeina aikoina, mitä järjestelyihin tulee, kun ajatellaan esimerkiksi Euroopan parlamentti prosenttia, niin meidän on vaikea osallistua Istanbulin huippukokoukseen toivomallamme tavalla ja tasolla, mutta niin kuin komission jäsen totesi, niin äh, äh, jossain vaiheessa se aika on, jolloin äh, asioihin on tartuttava. Tällä hetkellä maailmassa on Irakista Syyriaan, Etelä-Sudaniin, Keski-Afrikan tasavaltaan, liittyviä humanitaarisia kriisejä myös Ukrainassa, Jemenissä, Libyassa ja muualla maailmassa on humanitaarisia kriisejä. Kodeistaan äh, siirtymään joutuneita ihmisiä on tällä hetkellä parikymmentä miljoonaa 37 eri maassa. Lähes puolet heistä on lapsia. Ja tämä johtuu siitä, että tällä hetkellä käynnissä on kyllä nyt äh, suuri liikehdintä ja meidän täytyy huolehtia siitä, että me kannamme oman kortemme kekoon. Rahoituksessa on tällä hetkellä merkittävä 40 prosentin puute. No, tällä hetkellä humanitaariset kriisit kiristyvät myös siksi, että humanitaarisia toimijoita vastaan hyökätään. Ja näin ollen meidän on vedottava voimakkaasti ja hyvin vakavasti huolehtiaksemme maailman humanitaarisista kriiseistä. On käyty globaalia vuoropuhelua, alueellista vuoropuhelua ja uskoakseni tuo komission sekä myös neuvoston puheenvuorot osoittavat ja heijastelevat tätä tarvittavaa konsensusta. Kuitenkaan ne ei ole kovin päättäväisiä niiden sitoumusten suhteen, joihin on tartuttava. Komissio esitteli omat prioriteettinsa parlamentti antoi niille tukensa, kirjoitti oman mietintönsä, jossa pyysimme globaalia konsensusta humanitaarisista toimista, jossa samoin pyysimme, että suojeltaisiin yhteistyö- ja kehitysyhteistyöpolitiikan kautta ihmisiä paikallistasolla. Ja haluamme myös, että niin kuin ministerikin totesi, kodestaan siirtymään joutuneiden ihmisten kanssa käytäisiin vuoropuhelua ja että rahoitus olisi pysyvällä pohjalla. No, Istanbulin huippukokous on nyt ensimmäinen askel. Komissio on sitoutunut, jäsenvaltiot ovat sitoutuneet globaaliin humanitaarisen toiminnan konsensukseen. Tarvitaan tämä uusi aloite, joka humanitaarisen avun politiikkaa tukee ja todella tuomitsee ponnekkaasti humanitaarisen lain rikkomukset, eli nämä viimeaikaiset hyökkäykset humanitaarisen avun tahoja vastaan. Ja puhemies, toivon, että myös rahoitus saadaan kuntoon. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Demesmaker, ECR nimissä. Kaksi ja puoli minuuttia. Sota, ympäristökatastrofit ja elintarvikepula ovat kärsimyksen, kuoleman ja surun aiheita. Miljoonat ihmiset maailmassa pyytävät apua myös Syyriassa, Ecuadorissa, Jemenissä, Ukrainassa, Burundissa, mutta myös Turkissa, joka ironista kyllä on tämän maailman huippukokouksen isäntämaa. Maan kaakkoisosa vuotaa verta, Erdoganin sortotaktiikat kurdeja kohtaan ovat halveksuttavia. Minä vaadin EUlta ja sen jäsenvaltiolta, että puolustakaa tuota kansaa huippukokouksen aikana. Olemme kaikki samaa mieltä varmasti siitä, että voimme tehdä paremmin ja niin täytyykin tehdä. Tämä hetkinen tilanne vaatii lisää varoja, mutta ennen kaikkea lisääntynyttä tehokkuutta. Meidän täytyy oppia myös edellistä virheistämme. Koordinaatio on oleellista paikalliset kansalaisjärjestöt ja yksityinen sektori voivat tarjota lisäarvoa. Sen lisäksi on lisäarvo tärkeää. Humanitaarinen apu ja kehitysapu täytyy nivouttaa paremmin yhteen. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat oleellisia. Ne ovat tärkeitä, jotta voidaan ennaltaehkäistä hätätilanteita. Niiden jälkeinen toiminta maksaa paljon enemmän. Tämän lisäksi meidän täytyy myös katsoa ehtoja, joita liitetään tähän apuun. Niiden täytyy liittyä poliittisiin ja turvallisuuskriteereihin. Meidän tästä ei saa tulla pelkkää sanahelinää, vaan meidän täytyy saada aikaiseksi todellisia konkreettisia täytäntöpanosuunnitelmia. Ei voi olla mahdollista se, että vuoden kuluttua kokoonnumme jälleen ilman, että tässä välissä on ollenkaan saatu aikaiseksi konkreettisia muutoksia kentällä. Jos, ei näin, niin niistä, jos näin on, niin Istanbulin kokous on jo ennalta tuomittu epäonnistumaan. Puhemies, kiitoksia. Edustaja Görens, kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puhemies. Se, joka käy YK suurissa huippukokouksissa, hyvin usein saa kuulla itsekiittelyä ja onnitteluja itselle. Kansainvälinen yhteisö onnittelee usein itseään siitä, että se on onnistunut välttämään tietyn humanitaarisen kriisin toimintansa ansiosta. Me emme kuitenkaan saa unohtaa kolmea tärkeää kohtaa, jotka ovat oleellisia tässä 23. ja 24. päivän järjestettävässä Istanbulin huippukokouksessa. Ensinnäkin lääketieteellisten missioiden turvallisuus on yhä enemmän vaarantunut. Toiseksi kriisipesäkkeiden lisääntyminen hyväksytään yhä automaattisemmin ja kolmanneksi jäsenvaltioiden ja EUn toiminnan ja todellisten tulosten välinen kuilu on yhä kasvamassa. Onko sitten se, että lääketieteellisiin toimenpiteisiin kohdistetaan yhä enemmän uhkaa, onko se ihmisten tyhmyyttä tai muuta, sitä en tiedä, mutta sitä ei voida missään tapauksessa hyväksyä. Meidän täytyy ehdottomasti saada nämä tämänkaltaiset toimenpiteet loppumaan. Kun puhutaan kriisipisäkkeiden lisääntymisestä, sotilaallinen interventio ei ole se vastaus, joka meidän täytyy antaa. Siitä syystä diplomatia täytyy käynnistää riittävän ajoissa. Ei millään hyvänsä tavalla, vaan parhaiden mahdollisten diplomaattista. Istanbulissa tämä kannattaa pitää mielessä. Euroopan unionin tekemät sitoumukset ovat anteliaita ja sen sitoumuksia uudistetaan säännöllisesti. Siitä syystä, aivan yksinkertaisesta syystä, ettei niissä ole pitäydytty. Jäsenvaltioiden kohdalla kysymys on uskottavuudesta. Jäsenvaltioiden olisi hyvä muistaa tämä. Ei ole riittävää se, että miten kaikilla muilla menee vielä huonommin tässä suhteessa kuin Euroopan unionilla ja sen jäsenvaltioilla. Se ei ole se syy, miksi 28 jäsenvaltion pitäisi luopua tämä tähän haasteeseen vastaamisesta. Toivomme teille kaikkea hyvää tuonne matkalle, Kristos. Puhemies, kiitoksia. Urba Crespo, minuutti. Señorías, eh... Hyvät naiset ja herrat, Humanitaariset kriisit ovat yhä yleisempiä valitettavasti, luonnonkatastrofit, ilmastonmuutos, mutta usein myös äh, talousintresseistä johtuvat aseelliset konfliktit ovat syinä. Ja äh, nyt on syntynyt humanitaarinen kriisi myös meidän omalle alueellemme, kun olemme rakentaneet muureja estääksemme tuhansien ihmisten äh, suojan saamisen. Mihin me tarvitsemme sitoumuksia <laughs> humanitaarisesta avusta, jos omat toimemme johtavat humanitaarisiin kriiseihin. Istanbulin huippukokous pyrkii piilottelemaan Euroopan unionin omia virheitä ja samoin uuden läheisen kumppanimme Turkin toimia. Ja nyt me emme itsekään kunnioita kansainvälisiä lakeja ja ihmisoikeuksia. Jos te haluaisitte tarjota ratkaisuja, niin voisitte tehdä sen huomenna avaamalla humanitaarisen käytävän Euroopan unioniin pakolaisille. Muuten kätenne ovat veressä myös jatkossa. Madame Autala. Kiitoksia. Edustaja Hautala vihreistä, minuutti 30. President. Uh, arvoisa puhemies. Humanitaarinen huippukokous, ensimmäinen sellainen ikinä, voisi olla mahdollisuus vahvistaa uudelleen kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön keskiössä olemista ja se voisi myöskin vahvistaa sen noudattamista. Mutta jos katsotaan, mitä tapahtuu, nyt ollaan oltu huolestuneita tämän huippukokouksen tavoitetasosta. Toivottavasti Euroopan unioni tekee kaikkensa, jotta tuo taso ei laske. On hyvä, että kaikki sidosryhmät ovat pöydän ympärillä. Ja varsinkin jäsenvaltioiden täytyy sitovalla tavalla sitoutua parantamaan tilannetta. Lääkäritilman rajoja on hälytystilassa, koska se on nyt ilmaissut, että se vetäytyy pois huippukokouksesta, koska jäsenvaltiot eivät ylläpidä humanitaarisia lakeja, joita ovat allekirjoittaneet 75 sairaalaa, joita järjestö hoitaa. Niiden kipuun on hyökätty viime vuoden aikana. Tämä on todella skandaalimaista. Hyökkäysten määrän lisääntyminen kohti kouluja ja sairaaloita on järkyttävä esimerkki siitä välinpitämättömyydestä, joka kohdistuu kansainvälisen humanitaarisen lainsäädäntöön. Siviileihin ja siviiliinfrastruktuureihin kohdistut iskut ovat sotarikoksia riippumattoman ja puolueettoman humanitaarisen avun antaminen ja se, että hätä mm, mm, toiminta lisätään, täytyy ottaa täällä humanitaarisessa huippukokouksessa molemmat esille. Naisten, tyttöjen ja muiden haavoittuvien ryhmien tilanteen parantaminen konfliktin aikana pitäisi olla näiden keskustelujen ytimessä. Merci. Au nom de l'EFDD pour une minute, monsieur. Kiitoksia, edustaja Lundgren. Kiitos oikein paljon, kiitos puhemies. Ensimmäistä kertaa järjestetään nyt maailman humanitaarinen huippukokous ja hyvähän tarkoitus on, mutta se järjestetään Turkissa halutaan vahvistaa EUn ja Turkin välisiä suhteita. Turkki ei kunnioita demokratiaa, Turkki ei kunnioita ihmisoikeuksia. Turkki ei kunnioita ilmaisunvapautta. Turkki ei edes ole Euroopassa vaan Aasiassa. Turkki pakottaa Angela Merkelin syyttämään saksalaista äh, koomikkoa oikeudessa. Ja nyt sitten äh, palataan äh, toimittajaa pidätettiin hänen palattuaan lomalta, kun hän oli kritisoinut Erdogania. Euroopan äh, unionin pitäisi ymmärtää, että äh, Turkki ei kunnioita mitään meidän perusarvojamme. Kiitoksia puhemies minä halusin kysyä komissaarilta, joka on täällä paikalla ja häntä haluaa kiittää siitä. Halusin kysyä häneltä, mitä tällaisen huippukokouksen järjestäminen maksaa, koska täällä aina puhutaan, mutta kukaan ei selitä, että 80 prosenttia siitä, mitä kerätään, menee itse asiassa edustuskuluihin, byrokraattien maksamiseen, järjestelykuluihin, mutta eipä sitä jää kovinkaan paljon jäljelle rahaa niiden ihmisten auttamiseen, jotka sitä tarvitsevat. Kuinka paljon tällaisen huippukokouksen järjestäminen maksaa, että koko maailma tulee paikalle? Ja minne koko maailma sitten menee? Turkkiin? Ihan kuin Turkki, no mehän kaikki tiedämme kuinka demokraattinen se on, kun siellä on Erdogan, olisi parempi, että hän vetäytyisi, koska mielestäni hän on jo lopun palannut diktaattori, ikään kuin vuoden 2000 Hitler mm, olisi ihan kuin olisi kyse narkomaaneista ja jotta narkomaanien tilannetta parantaisimme, otamme valvojaksi Pablo Escobarin, joka oli suuri huumeparoni Kolumbiassa ja maailmassa. Jos on joku maailma, jos, maa, jossa ei tätä huippukokousta olisi pitänyt järjestää, niin se on Turkki. Ja mitä te teette? Te puhutte muka ikään kuin huumeista ja kutsutte paikalle Pablo Escobarin. No onnittelut. Selittäkääpä ihmisille, mihin nuo kaikki rahat menevät. Miksi te anna niitä ihmiselle? Te syötte ne itse kaikki. La parole est à monsieur Stier pour deux minutes. Edustaja Stier, kaksi minuuttia. Hvala gospođo predsjednice, gospođo ministrice, gospodine povjereniče. Evo čuli smo da postoje različite razine, različite pogledi oko toga koja je razina ambicija ovog samita. Hyvä komissaari, Täällä on puhuttu siitä, mikä tuon huippukokouksen tavoitetason pitäisi olla. Ja kaikkein tärkeintä, kun sitä tarkastellaan, on se, että maailman humanitaarisiin järjestelyihin on kohdistunut valtava taakka. Meillä on krooninen rahoituspula. Olemme kuulleet Gererolta, miten miljoonat ihmiset kautta maailman tarvitsevat jonkunlaista humanitaarista apua. Meillä on yhä enemmän pakolaisia maailmassa, enemmän kuin toisen maailmansodan jälkeen. Valitettavasti saamme myös nähdä pitkän aikavälin humanitaaristen kriisien jatkumista, yli 25-vuotisia kriisejä tai 20 vuotta sisäisesti siirtymään joutuneille. Tässä suhteessa mielestäni on tärkeää painottaa koulutusta kriisiaikana, niin kuin komissari juuri tekeekin. Näissä pitkäkestoisissa kriiseissä humanitaarinen apu ei voi vastata kaikkiin tarpeisiin. Sisäiset siirrot eivät ole mikään pelkkä humanitaarinen apu, vaan poliittinen ja ekonominen ja taloudellinen kriisi. Minulla on kai kaksi minuuttia, eikö? Niin, siis se on haaste myös ihmisoikeuksien täyttämiselle ja meillä on tietysti myös tämä laiton maahanmuutto, joka asettaa lisähaasteita. Haluaisin myös ottaa esille sen, miten humanitaarisen avun lakkauttaminen tapahtuisi niin, että ihmiset saisivat arvokkaan elämän ja voisivat olla osana sitä yhteiskuntaa, jossa heitä otettu vastaan. Niin, anteeksi, että keskeytin teidän liian varan, olen kovin pahoillani. Edustaja Kosta. Kiitos. Ja toivottavasti tästä ensimmäisessä Istanbulin humanitaarisessa huippukokouksessa Eurooppa löytää itsensä osoittaa, että se haluaa olla toimija humanitaarisessa ja solidaarisuuskysymyksissä, erityisesti kun on kyse ähm, äh, pakolaisista äh, ja ryhmistä, kuten lapset ja naiset. Siksi me olemme käynnistäneet tämän Eduka-aloitteen, jonka tarkoituksena on kattaa 20 prosenttia humanitaarisesta avusta koulutukseen. Pyytäisin, että tuette tätä ja että investoitaisiin 50 miljoonaa euroa enemmän ja olisitte kanssani Italiassa. Ensi lauantaina, jolloin tämä kampanja käynnistetään. Koulutus ei ole mikään toissijainen asia, vaan se on tärkeä osa integraatio- ja vastaanottopolitiikkaa. Sillä ennaltaehkäistään väkivaltaisuutta ja se auttaa nuoria E, heidän elämänsä luomisessa. Me olemme myös ottaneet, e, ehdottaneet, että otetaan vastaan e, pakolaisopiskelijoita eurooppalaisiin yliopistoihin. Saksa ja mahdollisesti jo Espanjassakin otetaan vastaan pakolaisopiskelijoita yliopistoihin. Kiitos puhemies kahden viikon kuluttua alkaa Istanbulissa YK humanitaarisen avun huippukokous, jossa EU aikoo olla johtavassa asemassa. Toivoisin, että Turkissa puhuisimme avoimesti siitä, mitä inhimillisyys tarkoittaa inhimillisyys kansalaistenkin kohtelussa. Ei se varmaankaan sitä tarkoita, että Erdogan voi paistatella huippukokouksen paisteessa kritiikittä kun ajatellaan viimeisin, viimeisintä EUn Turkki edistyskertomusta, niin puhutaan vaikkapa ilmaisunvapaudesta, uskonnonvapaudesta, lehdistönvapaudesta, puhutaan kansanmurhasta ja puhutaan vastuunkantamisesta. Meidän eurooppalaisten tulee huippukokouksessa muistuttaa siitä, että parhaatkaan tavoitteet ja pyrkimykset eivät tuo mukanaan yhtään mitään, jos ei ole konkreettisia välineitä ihmisarvon kunnioittaminen, nälän ja kurjuuden torjuminen, inhimillisyyteen investoiminen, kaikki tämä onnistuu vain käytännössä. Minä haluan käytännön inhimillisyyttä. Ähm, Kiitos puhemies. Kiitoksia komissio siitä, että olette vieraanamme. Hyökkäykset humanitaarisen avun järjestöjä vastaan ovat äh, moninkertaistuneet. 2015 Lääkärit ilman rajoja ilmoitti 75 hyökkäyksestä omia laitoksiaan vastaan ja viime viikolla juuri ää, sairaalassa sadat ihmiset menettivät henkensä eikä se mikään vahinko ollut todellakaan. Me, kyse on siis sotarikoksista ja rikoksista ää, ihmiskuntaa vastaan. Meidän täytyy antaa kiireellinen vastaus. Emme voi hyväksyä rankaisemattomuutta mutta meidän on suojeltava humanitaarisen avun työntekijöitä. Tämän on oltava kaikkein keskeisin pyrkimyksemme. Kun ajatellaan niitä, jotka kaikkein eniten kärsivät, niin heitähän meidän täytyy auttaa ja he ovat täysin riippuvaisia humanitaarisen avun järjestöistä ja humanitaarisesta avusta. Euroopan unionin täytyy myös kantaa kortensa kekoon, mitä tulee kansainväliseen rikostuomioistuimeen, jotta syylliset saadaan vastuuseen. Emme voi jatkaa niin kuin tähän asti. Sininen kortti, fronsolikko mutta te olette, teillä on puheenvuoro. Haluatteko vielä pitää tämän sinisen kortin? No, ei kai tämä ihan sääntöjen mukaista ole, mutta hyvä. Korao sitten, minuutti. Grazie. Kiitoksia, puhemies. Kun äänestettiin kollega Kerran Salomin mietinnöstä maailman humanitaista huippukokouksista, osoitimme kuinka tämä on hyvää kantaa varmistaa, varmistaa Euroopan unionille johtoasema tässä asiassa. Viiden tähden liike haluaisi, että että lopetettaisiin epäjohdonmukaisuus eikä tehtäisi yhteistyötä hallitusten kanssa, jotka eivät ole rehellisiä Mm, mm, niin, että ne lopettaisivat toimet, jotka luovat humanitaarisia kriisejä. 80 prosenttia kriiseistä johtuvat konflikteista, jotka ovat aiheuttaneet henkilöt, jotka haluavat sitten ratkaista niitä. Tähän huippukokoukseen osallistuu myös Saudi-Arabia, joka on eurooppalaisin asein varustettu ja joka on suurin huippu humanitaaristen ongelmien aiheuttaja Jemenissä. Mm. Se käyttää tätä double tai triple attack tapaa. Voitteko luvata Euroopan kansalaisille, että huippukokouksessa teemme todellisen sitoumuksen sellaisia maita kohtaan, kuten esimerkiksi tämä Saudi-Arabia? No niin, Korao, puhuit nopeasti, Vento, minuutti. Kiitos, pani przewodnicząca Kiitoksia puhemies. Maailmanpankin äh, tilastot sanovat, että humanitaariset kriisit kohdistuvat 250 miljoonaa ihmiseen. vakauden puute ja sodat johtavat tämänkaltaisiin konfliktiin. Huippukokous Istanbulissa aikoo korostaa tätä ongelmaa ja kyseessä on tärkeä YK-aloite, järjestää erilaisia humanitaarisia konsultaatioita alueella. Meidän tulee muistaa se, että kansainvälisen avun pitäisi olla viimeinen keino silloin, kun paikalliset järjestelmät eivät enää kykene hoitamaan asioita. Siksi kansallista potentiaalia pitäisi tukea. Tämänhetkinen kriisi on pitkäaikainen luonteeltaan kriisit ovat pitkäaikaisia luonteeltaan ja siitä syystä on tärkeää kuroa umpeen kuilu tämänhetkisten avustusten ja pitkäaikaisen kehitysavun välillä. Toivottavasti myös tämä huippukoko kiinnittää huomion, huippukokous kiinnittää huomionsa naisten, lasten ja vammaisten asemaan. Mikrofoni. Niin, teille esitettiin sininen kortti äh, rybiltä. Hyväksyttekö? haluaisin äh, kiittää kollega Ventaa, koska ydinkysymys tietenkin äh, on, miten äh, voimme toimia tehokkaammin. Ja kysyisinkin teiltä, että kun puhutaan Eh, itsenäisyydestä ja puhutaan erityisesti eh, perheyrityksistä kehitysmaissa, niin miten voisimme auttaa niitä auttamaan itseään? Mitä kehityspolitiikka voisi tulevaisuudessa tehdä helpottaakseen eh, perheiden omavaraisuuden vahvistamista? Äh, Kiitos tästä kysymyksestä. Mehän olemme tehneet yhteistyötä äh, tämän PK-yrityskysymyksen puitteissa. PK-yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä kehitysmaille ja kehitysmaiden kehitykselle ja näin voimmekin äh, sitten niitä tukea. Eli kun me käytämme kaikkia näitä kehitysvälineitä hyvin ja jos todella pyrimme tähän 0,7 prosentin kehitysaputason BKTstä, niin voimme saada paljon aikaan. Toivon, että erityisesti DV-valiokunnassa voimme tätä asiaa ajaa entistä ponnekkaammin. Kiitos puhemies. Komission jäsen sanoi, että mm, tässä nyt todella Äh, laitamme paljon peliin, mutta tarvitaan vieläkin enemmän. Tarvitaan nimittäin poliittista sitoumusta, tarvitaan resursseja. 40 prosenttia tarpeellisesta rahoituksesta puuttuu edelleen. Tarvitaan siis päättäväisyyttä, päättäväisyyttä ennen kaikkea. Istanbulista saadaan aikaan yhtään mitään, jos todella tehdään perustavanlaatuinen muutos siihen, mikä on humanitaarista apua. Nythän on lähes päivittäistä, että humanitaarista lakia rikotaan. Istanbulista on saatava menestys. Ja nyt puhutaan todella elämästä ja kuolemasta, monien ihmisten elämästä ja kuolemasta. Ja uskottavuutensa nimissä Euroopan unionin on nyt toimittava päättäväisesti komission jäsen tiedän erinomaisen hyvin, ettei tämä ole teidän teidän syytänne, että Euroopan parlamentti jätettiin täysin sivuraiteelle tässä asiassa, mutta silti me äh, onnistuimme äh, tai halusimme, että, että Euroopan parlamentilla olisi sanavaltaa, sitä sillä ei ole. Teidän tulisi tämä päätös kääntää mitä pikimmin. Kiitoksia. Näin paljon äh, pakolaisia ei ole ollut maailmassa toisen maailmansodan jälkeen, joten tämä on oikea hetki järjestää humanitaarinen huippukokous, eikä ole parempaa paikkaa kuin Istanbul, koska Turkki on siirtolaisreittien keskellä ja se on Euroopan unionin tärkein kumppani siirtolaiskriisin ratkaisemisessa. Euroopan unionin on ratkaistava tämä kriisi ja samalla huolehtia kunnolla pakolaisista. Tämä huippukokous varmasti auttaa tässä. Jotkut kuitenkin käyttävät näitä humanitaarisia tragedioita poliittiseen kiristykseen. Tämä ei ole vastuullista. Toivottavasti maailmanjohtajat käsittelevät tätä myös. Minä haluaisin uudelleen kertoa näkemykseni viisumivapauden äh, antamista Turkille. Tämä olisi vastuutonta ja olisi turvallisuusuhka kansalaisillemme. Kiitoksia. Päät. Edustaja Paet, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kävin Libanonissa muutama viikko sitten, jossa tapasin myös syyrialaisia pakolaisia. Yksikään heistä ei halunnut muuttaa Eurooppaan, vaan halusi palata omiin koteihinsa Syyriaan, jotta he voisivat odotella paluuta naapurimaissa, odotella sitä aikaa, jolloin näin olisi turvallista tehdä. Heillä täytyy olla perustavanlaatuista asiat saatavilla, kuten koulu lapsille, mahdollisuus tehdä töitä ja terveydenhuoltopalvelut. Nämä ovat ne asiat, joita Euroopan unioni ja muut maat voivat tukea rahoituksellisen keinoin. Humanitaarihuippukokouksen täytyy sitoutua siihen, että lisätään humanitaarista apua, että voidaan auttaa pakolaisia lähellä heidän kotejaan. Toinen ongelma on eh, erilaiset lupaukset, joita, jäsen, joita maat esittävät kriisiaikoina, mutta joita ei kuitenkaan sitten täytetä. Katsokaapa vaikka kuinka paljon rahaa annettiin Haitille tai Nepalin mm, eh, maajärjestysten jälkeen. Rahalupauksia tulee, mutta rahalupaukset täytyy myös täyttää. Tämä ensimmäinen humanitaarinen maailman huippukokous, sen pitää saada tuloksia aikaiseksi, se ei saa aiheuttaa pettymystä. Edustaja Preda, minuutti. Kiitos puhemies. Syyskuussa 2015 Euroopan komissio otti esille jo erilaiset tavoitteet tässä suhteessa ja tämä huippukokous sen suhteen täytyy katsoa, voidaanko siirtyä hyvistä aikomuksista konkreettisiin tuloksiin. Ja aivan kuten komissari Stiljanides totesi, tarvitaan rohkeutta ja tarvitaan selkeitä vastauksia humanitaarisen avun määrien puutteessa ja toiseksi sen tehokkuuden lisäämisessä. Toinen kommenttini on se, että kun katsotaan millä tavalla Poliittiset ratkaisut ja humanitaarinen apu voidaan nivouttaa yhteen. En ole täällä samaa mieltä siinä, mitä totesitte, että humanitaarinen apu voisi korvata poliittiset ratkaisut. Enkä usko toisaalta, että täytyy myöskään tällä tavalla itse syytöksiä esittää Euroopassa. Mehän olemme kaikkein suurin avunantaja kuitenkin maailmassa. Edustaja Litz, minuutti. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Tämän äh, humanitaarisen avun huippukokouksen täytyy lähettää selvä viesti. Me elämme maailmassa, jossa 250 miljoonaa ihmistä kärsi humanitaarisista kriiseistä. 60 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kotipaikoistaan sotien, konfliktien ja katastrofien takia. Puolet näistä pakolaisista on lapsia. EU ja sen jäsenvaltiot osoittavat ainoastaan todellista solidaarisuutta ja vastuullisuutta, jos tässä huippukokouksessa ne osoittavat hyvää esimerkkiä ja pitävät kiinni rahoitussitoumuksistaan. Hyvä esimerkki tästä on ryhmäni niin kutsuttu eduka-aloite. Sen sijaan, että kahden prosentin kahden prosentin sijaan annettaisiinkin neljä prosenttia humanitaarista apua koulutukseen. Komissio aikoo tämän vaatimuksen ottaa budjettiluonnokseensa. Ja, esittelijänä kehitysbudjetissa vuonna 2016 olen vaatinut sitä, että käyttäisi 26 miljoonaa enemmän koulutukseen pakolaisleirillä. Tässä huippukokouksessa pitäisi vaatia jäsenvaltioita huomioimaan tämä EDUKA-aloite. Kiitos, puhemies. Humanitaarinen huippukokous pyrkii luomaan humanitaariselle avulle sellaiset puitteet, että yli 120 miljoonaa ihmistä maailmassa saisivat tarvitsemansa avun. Toivon todella, että näin tapahtuu. Ja yksi pääasioista huippukokouksessa on juuri humanitaarisen avun rahoittaminen. Itse olen EPPn esittelijä tai lausunnon valmistelija ja olen myös pysyvä esittelijä, mitä tulee YK suositusten täytäntöönpanoon. Ja meidän täytyy pyrkiä ensinnäkin puuttumaan, puuttumaan terroristijärjestöihin ja niiden rahoitukseen. Meidän täytyy lisäksi huolehtia siitä, että rahaa sekä inhimillisiä voimavaroja käytetään kouluttamiseen ja valistamiseen oikeusvaltiosta, demokratiasta ja ihmisoikeuksista. Nyt Turkki todella on isäntämaa ja Turkilla on itselläänkin vielä paljon tehtävää tällä alalla. Turkki nimettiin isäntämaaksi ennen kuin Turkki Turkkiin ja Euroopan unioniin tuli valtava pakolaisvirta ja onhan se nyt aika symbolista, että maailma kokoontuu juuri Istanbuliin vahvistamaan. Ah, merci beaucoup, madame la présidente. Uh, ladies and gentlemen, I truly hope... Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Todellakin toivon, että maailman humanitaarinen huippukokous onnistuu menemään eteenpäin niin, että voimme löytää ratkaisuja niin, että voimme täysin uudistaa humanitaarisen järjestelmän. Komissaari, kysymys on siitä, että mikä on Euroopan unionin tavoite loppujen lopuksi. Meidän täytyy osoittaa todellisia ehdotuksia todelliseksi oikeaksi humanitaariseksi järjestelmäksi tässä maailmassa. Näin voidaan kantaa täysi vastuu Euroopan unionin maista ja hyödyntää jokainen tilaisuus humanitaarisen järjestelmän eh, tehostamiseksi ja humanitaarisen työn tekemisen vähemmän turvattomaksi eri sidosryhmien kanssa käytävät neuvottelut pääkäsitteistä, kuten avoimuudesta ja luotettavuudesta, jotta voidaan ennaltaehkäistä riskejä ja saada parempaa suunnittelua aikaiseksi, on äärimmäisen tärkeää. Kiitoksia. Edustaja on minuutti. Fru talman. Puhemies. Humanitaarisen avun huippukokous Istanbulissa tulee kyllä tärkeällä hetkellä ja kysymys onkin, että miten humanitaarista apua parhaalla tavalla nyt annetaan. Tämä on äärimmäisen ajankohtainen kysymys. 125 miljoonaa ihmistä 37 maassa tänä vuonna tulee tarvitsemaan humanitaarista apua. Kristilliset, kristityt ja muut vähemmistöt muun muassa Irakissa ovat äärimmäisen heikossa asemassa ja hyvin paljon on tehty, mutta enemmän voidaan tehdä ja enemmän täytyy tehdä. Tässä yhteydessä äärimmäisen tärkeää on myös muistuttaa siitä, että Euroopan unionin apu on selvästi sidottava ihmisoikeuksiin, kun ajatellaan esimerkiksi viime vuonna tehtyjä sopimuksia, joissa ei vaadittu ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tässä meillä on kyllä vielä kotiläksy tehtävänämme. Meidän tulisi koordinoida, koordinoida apu EU-tasolla ja aina priorisoida ihmisoikeuksia tässä yhteydessä. Kiitos. Silva Pereira, minuutti. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, kollegat. Aikana, jolloin maailmassa on niin paljon humanitaarista draamaa, ei pelkästään pakolaisten tragedia, yli kaksi 25 250 miljoonaa ihmistä, jotka ovat riippuvaisia humanitaarista tuesta. Meidän tulisi tänä päivänä yhdessä rakentaa järjestelmä, jonka avulla voidaan varmistaa se, että tuleva Istanbulin humanitaarisen alan huippukokous mahdollistaa sen, että kansainvälinen yhteisö pystyy toimimaan haasteen vakavuuden mukaan. Meitä täytyy myöskin kyetä takaamaan, että näin tapahtuisi. Euroopan unionin johtajuus on tässä suhteessa tärkeää. Meidän tulee itsemme näyttää esimerkki, jos haluamme toimia johtajana tuossa huippukokouksessa. Teidän sitoumuksenne on aivan kunnioitettava, hyvä komissaari. Tämä kaikki merkitsee sitä, että tarvitsemme myöskin lisärahoitusta humanitaarisen avun rahoittamiseen. Ei ole mitään muuta tietä, jonka avulla voidaan säilyttää ihmisarvo. Pani przewodnicząca. Historia pomocy charytatywnej. Hyvän tekeväisyyden ja humanitaarisen avun historia on yhtä pitkä kuin ihmiskunnan historia. Maailma on kuitenkin muuttunut, olosuhteet muuttuvat, siksi meidänkin pitäisi muuttaa menetelmiä ja välineitä, joita käytämme muiden auttamiseen. Tällä hetkellä tällainen apu sitä tarvitsevat miljoonat ihmiset yli 40 maailman maassa ja 60 miljoonaa ovat siirtymään joutuneita ihmisiä sotilaisten konfliktien takia pakolaisuuteen joutuneita. Tarvitsemme uutta humanitaarista lainsäädäntöä. Meidän täytyy myös päivittää tehoton järjestelmä, jota tällä hetkellä käytämme yhdistyneissä kansakunnissa mm huippukokous toivottavasti vastaa näihin haasteisiin, kuten rahoituksen vähäisyys, koordinaation puute eri järjestöjen kesken, mukaan lukien YK, ja myöskin se, että otetaan mukaan lahjoittajat, jotka Kiitoksia. Edustaja Wood, minuutti. Maailman humanitaarinen huippukokous äh, pyrkii nyt äh, muuttamaan maailman laajuista humanitaarisen avun mallia. Euroopan unioni tulee olemaan siellä äh, päätoimijoiden kanssa samassa pöydässä suurena lahjoittajana ja minä uskon, että että yhdessä eurooppalaisten ja muiden kumppanien kanssa voimme saada aikaan hyvinkin paljon. Jos haluamme johtaa kansainvälistä yhteisöä kohti inhimillisempää maailmaa, niin yhdistyneen kuningaskunnan tulee jäädä osaksi Euroopan unionia kantamaan tätä vastuuta. Samoin Euroopan unionin on kunnioitettava omia vastuitaan myös ulkopolitiikassaan paineenalaisenakin. Humanitaarisen avun kautta tulee tukea myös sotarikosten uhreja. Mitään pikaratkaisuja ja nopeita diilejä ei kuitenkaan voi tehdä maiden kanssa, jotka tällaisia rikoksia tekevät. Ajatellaan nyt vaikkapa Kartumin prosessia humanitaarisia ja kehitystavoitteita on aina kunnioitettava. Edustaja Bogovic saa ensimmäisenä puheenvuoron puheenvuoron ulkopuoliselta puhelistalta. Do. Vsekakor je humanitarni vrh op pravem času, kai... Tietysti maailman humanitaarinen huippukokous pidetään aivan oikeaan aikaan, koska kuten olemme kuulleet, ei koskaan ole ollut näin paljon ihmisiä, jotka ovat tarvinneet apuamme. Koskaan ei ole ollut myöskään näin paljon siirtymään joutuneita ihmisiä toisen maailmansodan jälkeen koko maailmassa. Ratkaisuja etsimme liittyy siihen, mitä ministeri sanoi alustuksessaan. Meidän täytyy juuria näiden konfliktien syyt. Meidän täytyy olla objektiivisia. Meidän täytyy viedä eteenpäin humania politiikkaa ja pyrkiä ratkaisemaan konfliktit rauhanomaisin keinoin. Ei niin, että jaetaan maailmaa yhä enemmän. Siitä syystä Euroopan unioni on asemassa, jossa se voi osoittaa, mitkä sen arvot ovat. Meidän täytyy tehdä mahdolliseksi se, että ihmiset voivat elää arvokkaasti. Meidän täytyy Afrikassa ja lähi ottaa ihmisiä, sillä se auttaa myös ihmisiä pakolaistilanteessa. Kiitoksia edustaja. Euroopan unioni on suurin lahjoittaja ja tässä humanitaarisessa huippukokouksessa Tämä humanitaarinen huippukokous järjestetään Turkissa. Näin ei pitäisi reagoida suurimpaan humanitaariseen kriisiin toisen maailmansodan jälkeen, koska pakolaiset Syyriassa, Irakissa, Afganistanissa ja muissa maailman maissa – EU ja Turkin väliset sopimukset ja se, että ei ole noudatettu perushumanitaarisia periaatteita, se on todellakin häpeällistä. Kreikan järjestelykeskuksissa pidetään pidätettyinä pakolaisia ja paljon ähm, äh, yksin matkustavia alaikäisiä. Tämä on eräänlainen Sin City. Euroopan unionin toiminta on teko. Eihän tehdä mitään köyhyyden torjumiseksi ja jos jatketaan näin, niin sitten ei pystytä ratkaisemaan konflikteja. Monsieur Marias. Edustaja Marias, minuutti. Kiitos, puhemies. Nyt ensimmäinen humanitaarisen avun konferenssi järjestetään. Ja todella Istanbulissa ensimmäinen toukokuutahan siellä oli veren vuodatus, joten on tämä nyt aikamoinen ristiriita. Turkki edustaa rikkoo ihmisoikeuksia tallon ja jalkoihinsa, ei kunnioita vähemmistöjen oikeuksia. Ja siellä sitten järjestetään konferenssi, jossa pyritään antamaan ratkaisuja asioihin, ennen kaikkea humanitaarisiin kriiseihin, muun muassa Syyriassa. Ja itse asiassa Turkki on kyllä osa syyllinen Syyrian kriisiin. Ihmiset haluavat Kreikkaan ja halu, sitten Turkki käyttää pakolais tilannetta hyväkseen ja myös pakolaisten joukossa myös terroristit pyrkivät Euroopan unioniin Eipä tässä nyt enempää enää ihmisiä Kreikkaan voida kertakaikkiaan ottaa vastaan. Kaikkien täytyy antaa tässä oma panoksensa. Olitte Mr. Sugar. Edustaja Sugar seuraavana. Oui, Mr. Sugar. az a tény hogy napjainkra példátlanul megnőtt az erőszakos konfliktusok vagy a Väkivaltaisten konfliktien ja luonnonkatastrofien uhreiksi joutuneiden ihmisten määrä on kasvanut valtavasti. Näin paljon siirtymä joutuneita ole nähty sitten toisen maailmansodan. Siitä syystä on erittäin perusteltua järjestää maailman humanitaarinen huippukokous. Aivan yllättäviä num- numeroita kuullaan kuinka, siitä, kuinka paljon ihmisiä on, jotka tarvitsevat humanitaarista apua. Se osoittaa sen, että maailma jakautuu kahtia. Niitä, jotka tarvitsevat apua ja niitä, niihin, jotka kykenevät sitä antamaan. EU on maailman suurin avunantaja mutta jos katsomme ongelman laajuutta, se ei ole riittävää. Me tarvitsemme globaalia yhteistyötä. Ainoastaan tällä tavalla voidaan helpottaa ilmastonmuutoksen, terrorismin, aseellisten konfliktien aiheuttamaa tuskaa. Kehittyvissä maissa on myös uusia haasteita, jotka saattavat johtaa uusiin haasteisiin humanitaarisen apuun. Edustaja kenge seuraavana. Kiitoksia, puhemies. Tänä päivänä eh, näemme suurinta eh, miesten, naisten ja lasten joukkomuuttoa toisen maailmansodan jälkeen. 250 miljoonaa ihmistä ovat liikkeellä, melkein 60 miljoonaa pakolaista maailmassa. Tämä on eh, koko planeetan äh, laajuinen kriisi. Ihmiset äh, pakenevat äh, sotia, ilmastonmuutosta, kriisejä. Nyt tämä huippukokous on tervetullut, koska voisimme pohtia sitä, miten humanitaarista apua voitaisiin käyttää kehityspolitiikkaan, jonka tarkoitus tarkoituksena olisi puuttua asioihin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja puuttua niihin syihin, jotka eh, pakottavat ihmisiä pakolaisuuteen, eli eh, eh, alkusyihin. Ja lisäksi tarvitaan myös humanitaarisia käytäviä hätäapua tilanteisiin, kuten Syyriassa, Libanonissa. Meidän on tästä hätäavusta siirryttävä myös ennaltaehkäisevään politiikkaan ja annettava konkreettisia vastauksia. Kiitos. Ja nyt palaamme komissaari Stiljaniitisen pariin, sillä äh, Catch the menettely on päättynyt. Mikrofoni, olkaa hyvä. Allow me to thank you for this very constructive Haluan kiittää teitä tästä erittäin rakentavasta ja hedelmällisestä keskustelusta. Arvostan aina kovasti Euroopan parlamentin järkevää lähestymistapaa ja tämä erityisesti on totta silloin, kun valmistaudumme näin ainutlaatuiseen monen sidosryhmän tapahtumaan kuin humanitaarinen huippukokous. Siitä syystä olen vaatinut sitä, että Euroopan parlamentin osallistumispaikkoja lisätään tässä tärkeässä tapahtumassa. Minä yksiköni niin teemme parhaamme, jotta tällä parlamentilla on siellä myöskin vahva läsnäolo. Ja voin tänä ilottuneena ilmoittaa, että olemme varmistaneet kaksi lisäpaikkaa EU-delegaatiossa Euroopan parlamentille. Prioriteettimme ovat yhteiset tehokkuuden lisääminen humanitaarisessa avussa, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen, kuten myöskin humanitaaristen periaatteiden, se, että tuetaan enemmän hätätapauksissa. Ja nämä ovat niitä syitä, miksi meillä on vahva yhteistyö, koska olemme samassa veneessä. Tämä huippukokous päättää erilaisten tapahtumien sarjan. Huippukokous, jossa käsiteltiin vuonna 2030 ohjelmaa, Addis ja COP21 kokoukset, jotka ovat tarjonneet näkemyksen tulevaisuudesta. Niiden lopputulokset muodostavat vakaan toimintakehyksen tulevaisuudella, mutta todellista edistystä voidaan saada aikaiseksi vain siinä tapauksessa, jos me nyt käännymme kaikkein heikoimpien ja köyhimpien puoleen ja katsotaan millä tavalla heitä voidaan auttaa menestymään. Tämä on kaikkein tärkein osa työtä humanitaarisessa huippukokouksessa. Toivon, että kun vuonna 2030 katsomme taaksepäin ajassa, voimme todeta, että tämä tilaisuus oli todellinen virstanpylväs tällä matkalla. Pitkän konsultaatioprosessin aikana on annettu ääni kaikille johtajille, yhteisöjohtajille, akateemisen maailman edustajille, yksityiselle sektorille. On kuultu tuhansia ihmisiä. On otettu käyttöön uusi tapa keskustella näistä kaikkein vakavimmista ongelmista, joita meillä on edessämme globaaleilla foorumeilla. Ja se on saanut aikaiseksi myös lähtövauhdin, jonka avulla voidaan saada aikaiseksi muutoksia järjestelmään, jonka avulla voidaan elpyä kriisin jälkeen. Se on siis saanut aikaiseksi tuloksia lopputavoitteen suhteen. Vuonna 2030 yhä harvempi tarvitsee mm, ihmisenkin pelastavaa hätäapua. Se on meidän yhteinen tavoitteemme. Toivottavasti neuvosto hyväksyy myös toisen päätelmäjoukon. Olemme työskennelleet yhdessä jäsenvaltioiden ja puheenjohtajavaltion kanssa vahvan kannan mm, esilottamiseksi. Se johdattelee meitä sitoumuksissamme huippukokouksessa, mutta myös sen jälkeen minä luotan, kuten aina, teidän jatkuvan tukenne ja yhteistyöhalukkuuteenne seurantatyön aikana, jotta voimme sitten osoittaa johtajuutta ja täyttää nämä sitoumuksemme. Kiitoksia kovasti yhteistyöstä. Kiitoksia, eh, komissaari Stiljanades. Ja seuraavaksi sitten neuvostodustaja Hennis Plassart. Kiitoksia. Maailman humanitaarinen huippukokous ei ole loppupiste, vaan alku tavallaan, jotta maailmanlainen yhteisö voisi palauttaa humanitaarisuuden, kuten YK on pääsihteeri on usein otteeseen sanonut, ja me odotamme useita merkityksellisiä ja rehellisiä sitoumuksia mahdollisimman korkealla tasolla. Ja kyllä meidän on varmistettava, että tätä huippukokousta ei pidetä tällaisena länsimaiden dominoivana tapahtumana, vaan että siihen pääsee osallistumaan mahdollisimman paljon valtioita myös unionin ulkopuolelta, erityisesti sieltä. Ja olen Ira Guerrero Salomin kanssa samaa mieltä siitä, että heti huippukokouksen jälkeen meidän on osoitettava, että olemme vakavissamme sitoumustamme suhteen ja neuvoston puheenjohtajavaltiona eh, teemme eh, kaikkemme tässä asiassa ja kovasti odotamme yhteistyötä tulevina viikkoina. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Näin keskustelu on päättynyt. Ja minulla on